keskustelu on osoittanut, että meidän on jatkettava tilanteen kehittymisen seuraamista ja päästävä vakautuksesta uudelleen rakentamiseen. Ihmisoikeuksia on vaalittava ja hyvinvointiin pyrittävä. Meidän täytyy tehdä kaikkemme kahden keskisissä ja monenvälisissä keskusteluissa korostaaksemme, että nyt jos koskaan on kuultava kansan ääntä ja katsottava, mitkä ovat alueella vallitsevat haasteet. Tulevien kuukausien aikana yhteistyökumppanuus, sopimus tulee astumaan voimaan ja aiheeseen liittyvä keskustelu, sitä tullaan hyödyntämään. Haluan kiittää teitä osoittamasta tuesta ja siitä, että tämä asia on edelleen keskustelun kohteena. Kiitoksia. Kiitos ministeri Tuppurainen, kiitos. Ja sitten päätän keskustelun tältä osin. Esityllistä mukaan meillä on komission ja neuvoston julkilausumat, YK on korkean tason poliittinen julistus yleiskattavasta terveydenhuollosta. Ennen kuin avaan keskustelun, toteaisin, että jos haluaa käyttää puheenvuoroa sinisen kortin avulla tai keskustelun että voi käyttää vanhaa järjestelmää tai uutta järjestelmää niin, että rekisteröity sähköisesti. Niinpä pyytäisin, että aina pidätte mukana äänestyskorttianne, kollegat, ja teidän pitää nyt sitten rekisteröityä välittömästi keskustelun puheenluetteloa ilman keskustelun päättymistä. Ja vielä uudelleen neuvoston puolesta ministeri Tuppurainen, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisat jäsenet, jos sopii, niin haluaisin huomauttaa, että kun puhutaan terveydestä, näin myöhään illalla on ehkä hiukan ristiriitaista. Kun olen ollut nyt aamu yhdeksästä täällä täysistunnossa, niin minusta meidän kaikkien pitäisi nyt olla jo lepäämässä, jos terveytemme on meille tärkeä. Siitä huolimatta on suuri ilo keskustella kanssanne viimeaikaista korkean tason tapahtumasta, joka pidettiin 23.9. YK yleiskokouksen puitteissa, joka käsitteli yleiskattavasta, käsitteli yleiskattavaa terveydenhuoltoa. Ja näin siellä oli mukana erilaiset poliittiset toimijat, hallitusten edustajat, jotka halusivat viedä eteenpäin terveyttä ja yleiskattavaa terveydenhuoltoa. Se merkitsee sitä, että kaikkein haavoittuvimmat, tai varsinkin nämä, joutuvat, ei pitäisi saada terveydenhuoltoa ilman, että joutuvat taloudellisiin vaikeuksiin. Tavoitteena oli keskittyä siihen, että voitaisiin viedä eteenpäin kehitystä kohti yleiskattavaa terveydenhuoltoa niin, että meillä olisi taitava henkilökunta, pääsy te- turvallisen, turvallisiin lääkkeisiin, jotka ovat kaikkien saatavilla. Tämä tavoite saavutettiin poliittisen julistuksen merkeissä, joka koski yleiskattavaa terveydenhuoltoa Mukana olivat kaikki YK jäsenet. Tämä on erittäin huomionarvoista, koska se oli viimeinen mahdollisuutemme ennen vuotta 2023 puolivälin hetkeä, jolloin on tavoitus päästä kestävän kehityksen tavoitteisiin vuoteen 2030 mennessä, jotta saadaan kaikkein korkein poliittinen tuki sille, että koko tämä toiminta tuodaan yleiskattavan terveydenhuollon alle. Julistuksessa on mukana globaali toimintasuunnitelma, terveyden elämäntapojen suhteen, joka on pohjana kansallisille hallituksille ja muille järjestöille. Olemme kaikki tietoisia siitä, että meillä on vielä paljon kysymyksiä sen suhteen, miten paljon rahoitusta tarvitaan vuoteen 2030 mennessä, jotta voitaisiin vastata näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Tämä kaikki täytyy taata kotimaisen rahoituksen joka pohjautuu jokaisen maan oman tilanteeseen ja kansainvälisen rahoituksen sekoitukseen. Se on päätehtävämme tulevaisuudessa. Se on valtava, mutta meidän uskottavuutemme on vaakalaudella, jos epäonnistumme. Lopuksi, hyvä puhemies, arvoisat jäsenet, Haluaisin painottaa sitä, että EUlla on johtava asema ja sen täytyy jatkaa tässä asemassaan, kun viedään eteenpäin yleiskattavaa terveydenhuoltoa monenvälisessä asiayhteydessä. Me emme saa suhtautua tähän itsestäänselvyytenä. Vuosi 2020 on kulmakivi tässä suhteessa. 25. vuosipäivä vuonna 1994 Kairon konferenssin vuosipäivä on silloin, jossa käsiteltiin äh, väestöä ja väestön kehitystä ja Pekingin äh, myöhempi äh, yleiskokous ovat tässä suhteessa merkittäviä. Tuo edistys, joka saatiin aikaiseksi 25 vuotta sitten, on ollut tärkeässä asemassa. Eurooppalainen johtajuus osoitettiin jälleen kerran yleiskattava terveydenhuoltoa koskevan korkean tason kokouksen aikana ja haluan kiittää siitä, että mittali odettiin 58 maan johdolla seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia. Nämä ovat tärkeä osa vuoden 2030 ohjelmaa ja kulmakivi yleiskattavassa terveydenhuollossa. Seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien investointiminen on kannattavaa ja se voi tehdä yleiskattavasta terveydenhuollosta todella universaalin asia jo ohjelmassamme on tarkoitus ottaa kaikki mukaan. Haluan painottaa sitä, että puheenjohtajavaltio ei aio säästää ponnistuksiaan, kun se pyrkii viemään eteenpäin yleiskattavan terveydenhuollon saantia kaikille ihmisille, josta kaikki ihmiset, varsinkin haavoittuvammat, ovat sen tarpeessa. Ja tähän saadaan huomioon myös Suomen puheenjohtajavaltion hyvinvoinnin talousohjelma. Kiitoksia. Grazie. Kiitos ministeri, kiitos. Ja sitten komission puolesta komission jäsen Mimitsa, olkaa hyvä. Komission jäsen. President, honorable member. Herra puhemies, arvoisat edustajat, 23. syyskuuta valtioiden hallitusten päämiehet ja terveysasioista vastaavat ministerit kokoustivat YK ympyröissä ensimmäistä kertaa keskustellen yleiskattavasta terveydenhuollosta ja hyväksyivät poliittisen julistuksen koskien yleiskattavaa terveydenhuoltoa. Komissio on erittäin tyytyväinen tähän tapahtumaan – YK on jäsenvaltiot tunnustivat sen, että yleiskattava terveydenhuolto on tarpeen tarjota kaikille. Ennaltaehkäisevää ja hoitavaa ja muita yleishyödyllisiä terveydenhuoltopalveluita on tar- tarjottava yhtä lailla kuin lääkkeitä ja rokotteitakin. YK jäsenvaltiot sitoutuivat terveydenhuollon kehittämiseen ja että kohtuuhintaista terveydenhuoltoa on tarjolla naisia ja lapsia suojellen ja että keskitytään juuri myöskin toimintavalmiuksien kehittämiseen terveydenhuollon puolella. Julistus osoittaa myöskin sen, että YK jäsenvaltiot eivät ole seksuaalisen ja terve- lisääntymisterveyden osalta samoilla linjoilla. 54 maan puolesta Alankomaat, puhui juuri näiden oikeuksien puolesta. Yhdysvallat taas yhdessä 19 muun maan kanssa erkaantuivat tästä julkilausumasta koskien seksuaaliterveyttä. Andrew Kaikis puhui komission ja unionin puolesta vedoten siihen, että SDG on saavutettava ja että meidän on varmistettava, että kaikkien oikeuksiin pitää kuulua myöskin korkeatasoisen terveydenhuollon tarjoaminen. Terveys on tarpeen, jos haluamme saada hyvinvoivan ja kukoistavan yhteiskunnan, joka on myöskin turvallinen. Jotta terveys tulisi käsiteltyä laaja-alaisesti, Tarvitaan sosiaalioikeuksien pilaria, mutta myöskin laaja-alaisempaa terveydenhuollon huomioimista, eli ei keskitytä vain ainoastaan nimenomaisesti terveydenhuoltosektoriin. Me tarvitsemme saniteettikysymyksiä, työpaikoihin, sosiaaliturvaan, ympäristöön ja turvallisuuteen liittyviä yhteen nivottuja toimia. Sitä kautta tuloksia saadaan aikaiseksi. Näin unioni voi osoittaa, että se on halukas vaalimaan ihmisoikeuksia, joihin kuuluu myöskin seksuaali- ja lisääntymisterveydelliset kysymykset ja että myöskin Pekingin alustan toimintaohjelman tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Nairobin marraskuisessa kokouksessa tullaan juuri vahvistamaan nämä sitoumukset, jotka liittyvät kansainvälisen toimintaohjelman, joka hyväksyttiin jo 25 vuotta sitten ja olenkin erittäin tyytyväinen, että parlamentin delegaatio tulee osallistumaan tähän korkeatason kokoukseen. Euroopan unionin toimet ovat olleet vaikuttavia. Vuosina 2013-2017 Euroopan unioni on osallistunut erinäisiin terveydenhuoltotoimenpiteisiin 13 miljoonaa lasta on saanut rokotuksen 57 miljoonaa, naista on päässyt hyödyntämään ehkäisyvälineistä ja myöskin HIV lääkkeitä on voitu antaa monille miljoonille ihmisille. Sama pätee myöskin malarialääkkeiden tarjoamiseen. Me tuemme myöskin WHOta. Ihan hiljattain Euroopan unioni allekirjoitti WHO kanssa yhteistyösopimuksen, jonka volyymi on kaksi, reilut 200 miljoonaa euroa. Siinä keskitytään terveydenhuoltojärjestelmien ja terveydenhuoltopalveluiden kehittämiseen. Euroopan unioni tulee jatkamaan kumppanuusmaiden tukemista tiellä toimivan ja kestävän terveydenhuoltojärjestelmän rakentamisessa tarjoten terveydenhuoltoa ja yleiskattavaa terveydenhuoltoa kaikille. Me yritämme päästä kunnianhimoisiin tavoitteisiimme, eli siihen, että vuoteen 2030 mennessä kaikki pääset nauttivaan yleiskattavasta terveydenhuollosta. Kiitoksia. Kiitos komission jäsenä. Sitten kuulemme poliittisten ryhmien edustajia ensin kansanpuolueen nimissä. Edustaja Monserrat, olkaa hyvä. Gracias. Kiitos puhemies. Me olemme päässeet paljon eteenpäin, kun halutaan tärkeimpiä tauteja torjua. ajan odot on kasvanut valtavasti ja totta kai lapsikuolleisuus on vähentynyt. Me olemme päässeet aika hyvin kiinni myös hoiveen torjuntaan ja monissa muissakin taudeissa. Kuitenkin maailmalla kehitys on ollut kovin epätasaista. Edelleen on kuilu yli 30 vuotta niiden välillä, milläkään alhaisin tai korkein elinajodot. Ja monilla ei ole edes peruspalveluita tarjollaan. Ja, ja moni kuolee ennenaikaisesti, koska on kyse hankalista taudeista ja naiset kärsivät seksuaalista tai muuta väkivaltaa elämässään. Siksi tämä osoittaa, että yleiskattava terveydenhuolto antaa meille paremman elinajan odotteen, mutta totta kai se tarjoaa talous- ja sosiaalikasvua kaikille yhteiskunnille. Yksi menestystarina on totta kai Eurooppa itse. Meillä on paras kansallinen julkinen järjestelmä. Me investoimme ennaltaehkäisyyn ja alkaen neuvoloista ja me haluamme tutkia myös kaikkia tauteja, harvinaisimpiakin niin, että annetaan parhaimmat ja pätevimmät ihmiset henkilökuntaan niin, että on myös tarjolla hoitoa. Siksi on kyse myös politiikasta, päätöksenteosta, niin että voitaisiin päästä kestävän kehityksen kolmanteen tavoitteeseen. Euroopassa meillä on kaksi tärkeää välinettä. Ensinnäkin se, että me pystymme täyttämään myös nämä vaatimukset ja pääsemme tavoitteeseen. Ja ennen kaikkea meillä on eurooppalainen terveydenhoitomalli ja toiseksi myös kansainvälisen yhteistyön malli. Siksi Pyydän, että puheenjohtajavaltio Suomi ja komissio edistäisi vielä enemmän alojen välistä yhteistyötä julkisten sektorin välillä myös muiden maailmankolkien kanssa niin, että voidaan lisätä tutkimusta, tietoa ja tarjota hoitoa. Ja me olemme yhteistyössä johtoasemassa ja yli 72 miljardia vuodessa me tähän sijoitamme ja monet liittyvät terveydenhuoltoon. Ja etusijalla ovat tietenkin kansainvälisen yhteistyön ohjelmat niin, että on terveydenhuollon ohjelmia, muun muassa harjoittaa ennaltaehkäisyä alkaen ravinnosta, pienistä lapsista alkaen ja meillä yhteistyön ohjelmamme liittyvät ennen kaikkea siihen, että voitaisiin kuolleisuutta vähentää lasten ja äitien osalta niin, että voitaisiin ennaikaista ennaltaehkäistä myös tarttuvia tautia. Vain näin välineiden avulla johtoaseman ansiosta päästään ehkä tavoitteisiin 2030, niin että saadaan yleiskattavan terveydenhuolto kaikkialla maailmassa. Kiitos. Grazie. Kiitos, kollega. Tässä oli tekninen ongelma kellon kanssa. Totta kai se oli meidän päässämme se ongelma. Ja ymmärrän, että kyllä piditte silmää tuota kelloa, että piditte kiinni omasta ajastanne. Ferreira esitti sinistä korttia, mutta meillä on sellainen käytäntö nyt, että ensimmäisellä kierroksella, eli kun kuullaan poliittisia ryhmiä, heidän edustajiaan, niin ei anneta sinisen kortin mahdollisuutta. Tämä on käytäntö nyt. Ja seuraavaksi SD-ryhmän edustajana Fritson puolitoista minuuttia, olkaa hyvä herr talman och god kväll. Kiitoksia puhemies. Hyvää iltaa kaikille. Me sosiaalidemokraatit kannatamme YK:n poliittisen julistuksen. Siitä syystä, että haluamme päästä kestävän kehityksen tavoitteeseen, jossa yleiskattava terveydenhuolto saadaan kaikille. Se on tärkeää, jotta voidaan vahvistaa ihmisten terveyttä maailmassa. Meille sosiaalidemokraateille Terveydenhuollon saanti on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Kaikkien täytyy voida saada turvallista ja hyvää hoitoa silloin, kun sitä tarvitsevat, riippumatta siitä, missä asuu, on, mikä sukupuolinen on, onko nuori tai vanha, tai riippumatta yhteiskuntaluokasta. Ketään ei saa jättää ulkopuolelle. Valitettavasti saamme nähdä nyt tänä päivänä, että ihmisillä eri puolilla maailmaa ei ole käytettävissään hyvää terveydenhuoltoa. Ja näin ollen ei myöskään oikeutta hyvään seksuaalisen lisääntymisterveydenhuoltoon. Hyvin monissa maissa nimenomaan naisilta evätään tämä oikeus ja sitä me emme voi suinkaan hyväksyä. EU ja varsinkin sen jäsenvaltiot ovat, kantavat valtavan suuren vastuun, jotta ne kannattavat aborttioikeutta kaikille naisille – se on perustavanlaatuinen oikeus, jotta jokainen ihminen pääsee itse päättämään omasta kehostaan. Me sosiaalidemokraatit viemme eteenpäin tätä taistelua kaikkien ihmisten samaarvoisista oikeuksista ja oikeudesta saada hyvää ja turvallista terveydenhuoltoa. Kiitoksia. grazie mille. Kiitoksia kollega ja nyt Uudistuva Eurooppa-ryhmän puolesta edustaja Trille Noir. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Kiitos kovasti puhemies. YK on yleiskokouksen julkilausuma yleiskattavasta terveydenhuollosta tunnustaa merkittävän vaikutuksen, joka on ympäristötekijöillä ihmisterveyteen. Ilman saasteet edustavat yli 400 000 ennenkaisesta kuolemasta ja monista saira- syövistä. Ravinnon ja veden pilantuminen puolestaan voi aiheuttaa myös lisääntymisen ongelmia. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa myös tautien lisääntymistä, hytysten levittäminen. Epidemiat ovat leviämässä myös Eurooppaan. Sika-tapauksia on minun maassanikin nyt löytynyt näinä päivinä. Ilmaston ilmiöiden torjuminen on tärkeä osa myös yleiskattavaa terveydenhuoltoa. Vaikka olemme tietoisia tästä todellisuudesta ja mikä johtoasema Euroopan unionilla on oltava, kuten totesitte, Euroopan parlamentti ja komissio ovat tehneet nyt vihreän kehityksen suunnitelmasta et tärkeimmän kysymyksen. Totta kai oikeus terveyteenkin on yksi perusoikeuksista ihmisellä. Vihreän kehityksen suunnitelman täytyy keskittyä myös terveyteen ylipäätään globaaliterveyteen, niitä saadaan hyvän kierre aikaan huomioidaan sekä ympäristön että eläinten terveys. Kun me torjumme ilmaston lämpenemistä, meidän täytyy etusijalle panna kansalaisten valistaminen niin, että voidaan välttyä uusilta eriarvoisuuksilta terveyden osalta haavoittuvimmissa väestöryhmissä. Ja meidän täytyy miettiä, mikä on ympäristön ja terveyden suhde on sen syytä, sen puolesta mietittävä uudelleen politiikkaa ja niitä kriteereitä, miten voidaan taata pidempi odotte ja hyvä terveys. Ne ovat parhaimpia uuden vihreän kehityksen suunnitelman tehokkuuden indikaattoreita. Kiitos. Kiitos teille. Ja nyt vihreiden puolesta edustaja De Syter, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Herra puhemies, arvoisa Komission jäsen arvoisa ministeri, olen tyytyväinen Andro Kaitiksen puheeseen korkeatason kokouksessa. Hän totesi, että unioni tekee kaikkeensa varmistaakseen yleiskattavan terveydenhuollon toteutumisen EU-maassa, että myöskin kumppanimaissamme. Ja erityisen hyvänä pidän sitä, että hän koristi sitä, että kaikilla politiikan aloilla pitää huomioida terveyskysymykset ja että unioni vastistaa toimijoita oikeudellisen lähestymistapaan. Mutta me tarvitsemme toimia ja investoimalla kaikkien terveydenhuoltoon, niin sitä kautta yleiskattava terveydenhuolto voi toteutua kautaltaan. Mutta haluaisin kiinnittää huomioon seuraavan seikan. Minä olen erittäin huolissani sen suhteen, että myöskin Euroopassa on vastustettu seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja sukupuolisen tasapainon huomioimisen korkeatason kokouksen julkilausumassa. Mutta voidaan pitää hyvänä sitä, että nämäkin asiat löysivät tiensä tähän loppuasiakirjaan ja oikeudelliseen lähestymistapaan. Meidän täytyy Euroopan unionissa puhua naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta. Yleiskattavaa terveydenhuoltoa ei voida toteuttaa, mikäli ei myöskään panosteta seksuaalisen lisääntymisterveyteen kauttaaltaan. Ja haluaisin kiittää komissiota sen sitoutuneesta lähestymistavasta. Kiitoksia. Kollega. Kiitos kollega. Seuraavaksi ID-ryhmän puolesta Valda Saaren minuutti. Ente. Kiitos. Se, että kaikille maailman kansalaisille annetaan mahdollisuus terveydenhuollon joka on laadukasta ja hoitoon, riippumatta siitä, missä on syntynyt, missä elää osana yksilön perusoikeuksia. Tätä merkitsee yleiskattava terveydenhuoltoa. Valitettavasti tänä päivänä yli puolet maailman väestöstä ei voi nauttia näistä peruspalveluista joka vuosi. Yli 100 miljoonaa ihmistä elää äärimmäisessä köyhyydessä ilman näitä palveluita. Totta kai ennen kaikkea joudutaan tekemään säästöjä. Se estää myös ennaltaehkäisyyn. Meidän täytyy päästä tavoitteisiin tarjoamalla riittävästi varoja kansallisille järjestelmille – ja meidän täytyy myös harjoittaa seulantaa, jotta voidaan ennenaikaisesti, voidaan hyvissä puuttua tauteihin. Tarvitaan tutkimusta ja innovaatio. Siksi Euroopassa täytyy keskittyä myös tutkimuksen ennaltaehkäisyn rahoittamiseen ja köyhissä täytyy keskittyä sosiaalisiin ja taloudelliseen uudistuksiin, niin että voidaan antaa arvokas elämä ihmisille. Lopuksi toisin, että Italia on myös ollut who aktiivinen viemässä eteenpäin yleiskattavaa terveydenhuoltoa Italian järjestelmä on vielä parannettavissa sekin. Paljon voidaan käyttää myös yhtenä esimerkkinä. Kiitos. Grazie, Kiitos. Pyytäisin pitämään kiinni puheajoista. Ja nyt Guen puolesta edustaja Ferreira. Minuutti. President, pelo menos metade da população do mundo não tem cobertura completa de serviços. Paljon kiitoksia Yli puolella maailman väestöstä ei ole pääsyä terveydenhuoltopalveluihin. YK haluaa, että vuoteen 2030 saadaan aikaiseksi universaali sairausvakuutusjärjestelmä, mutta nykyvauhtia ylläpitämällä emme tähän tavoitteeseen pääse. Kaikkialla pitäisi terveydenhuoltopalveluita olla tarjolla, mutta kaikilla ihmisillä ei ole riittävästi varoja terveydenhuoltopalveluiden hyödyntämiseen. Miten tämä hyvä aie voidaan toteuttaa käytännössä? Se on keskeinen kysymys. Ensinnäkin meidän täytyy investoida julkiseen terveydenhuoltoon. Mutta mitä Euroopan unionissa on nähtävissä? Terveydenhuolto, sen ei saa olla mikään bisnes, niin kuin sen usein on. Meidän täytyy panostaa kehitysyhteistyöhön ja meidän täytyy varmistaa, ettei terveydellä tehdä kauppaa. Julistus suosituksineen on olemassa ja siltä pohjalta meidän on edettävä. Kiitoksia. Kiitos sitten edustaja Fransen. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Dank u wel, meneer de Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät kollegat. On hienoa, että tänään käydään keskustelua yleiskattavasta terveydenhuollosta maailmanlaajuisesti. Se on erittäin tärkeää, sillä on paljon ihmisiä, joilla ei ole käytössään terveydenhuoltoa. Ja YK mukaan myös ihmisiä, joilla taloudellisista syistä ei ole riittävästi terveydenhuoltoa, johon heillä on oikeus. YK julistus puhuu oikeudesta saada käyttöön terveydenhuoltoa ja kestävästä kehityksestä tässä suhteessa. Ensinnäkin meidän täytyy katsoa ympäristötekijöitä. Me emme voi puhua terveydestä, jos ei puhuta terveellisestä elinympäristöstä ja suojelusta vaarallisia aineita vastaan. Meidän täytyy myös katsoa työnantajia, sillä hyvin usein työntekijöitä ei suojella riittävästi vaarallisilta aineita. Köyhyys tekee sairaaksi ja sairaus tekee köyhäksi. Meidän täytyy huolehtia siitä, että näin ei olisi tulevaisuudessa. Sitä me emme voi hyväksyä. Ihmiset ovat vastuussa ei pelkästään Euroopassa, myös kansainvälisesti, myös rokotepuolella. Se, ei rokoteta, merkitsee vaaraa koko väestölle. Meidän täytyy katsoa myös maksettavissa olevaa terveydenhuoltoa. 600 miljardia euroa Euroopan unionissa on terveydenhuollon kustannukset. Meidän täytyy ehdottomasti vaihtaa nyt isompi vaihde silmään. Seksuaali- ja lisääntymisterkeys on myöskin tärkeää. Ja olen tässä mielessä ehdottomasti edellisten puhujan kanssa samaa mieltä. Meidän täytyy pyrkiä omiin tavoitteisiimme ja meidän täytyy myös valvoa tätä ja saada riittävästi rahoitusta toiminnan taakse. Kiitoksia. Dank, Kiitos kovasti kollega. Sitten seuraavaksi edustaja Ferdas. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Äh, Kiitos puhemies. Perusterveydenhuolto on kaikkein tehokkain tapa saada aikaan yleiskattava terveydenhuolto, mutta jos saadaan aikaan 2030 mennessä kestävän kehityksen tavoitteet, on meidän nopeammin päästävä eteenpäin, kun ajatellaan ihmisterveyden, ihmisvoimavarojen keskittymistä, niin on kyse lähinnä kaupunkialueista, eli voimavaroja ei löydy syrjäseudulta. Madeilla tai Porto Santossa, jotka ovat syrjämpisiä alueita, ovat hyviä esimerkkejä. 60 prosenttia asukkaista voi hyödyntää perhelääkäriä, eli kolmanneksella ei ole omaa lääkäriä hoitamassa heitä. Me tarvitsemme mekanismia Euroopan unionissa tukemaan jäsenvaltioita, jotta ne voisivat täytäntöönpanna terveyttä edistäviä päätöksentekoa. On kyse sosioekonomisesta ympäristöstä ja myös kyse myös palvelun tarjoajista. On olennaista, että me tarjoamme enemmän kannustajia ja tukea niin, että ammattiväki säilyy myös syrjäisimmillä alueilla. Näin voidaan tarjota parempaa terveydenhuoltoa. Se on poliittinen valinta. Me kyllä voimme sen päätöksen tehdä, jos haluamme. Jos ei sijoitetta, me viemme pohjaa yhdyskunnalta. Muito obrigado. Kovasti kiitoksia, kollega. Sitten sininen kortti teille. Sokolilta, hyväksyttekö? Edustaja Sokol. gospodine puhemies olen iloinen että täällä mainittiin yksi vallitseva ongelma nimittäin se että mikä on eun sisällä terveydenhuoltopalveluiden saatavuus. miten ongelma voitaisiin ratkaista? minä uskon että että kohesiopolitiikkaa voidaan siinä hyödyntää. Oletteko samaa mieltä? Sillä voitaisiin myöskin Madeiralla vallitseva ongelma puuttua ja myöskin niihin, jotka on havaittu itäisessä Euroopassa. La declaración de la ONU es un gran paso adelante. Miren, en 1986 un héroe de la democracia... Tämä on merkittävä askel eteenpäin. Katalaniassa käynnistettiin. Kollega, kollega, anteeksi, edustaja Sherdasen pitäisi nyt vastata sinisen kortin kysymykseen. Minulla oli puheenvuoro. Minulla on tämä paikka. Onorevoli, mi scusi. Olen paulani kollega, mutta te puhutte tämän jälkeen. Sinisen kortin, kun esititänpä uskoa, te olette puheenluettelossa, mutta sitten myöhemmin. Tämän jälkeen siis puheenluettelossa olette. Por favor. Olkaa hyvä. Thank you, colleague, for your answer. It is important that member states... Kiitos kollega tästä vastauksesta. Tärkeää, että jäsenvaltiot saavat tarvittavan tuen, jotta voivat ylittää ne rajoitteet, joita niillä on terveydenhuollon tarjoamisessa – Resurssien myöntäminen tähän asiaan on yksi suurimmista ongelmista, joka meillä on. Meidän tulee mahdollistaa se, että kansalaiset voivat saada käyttöönsä kunnollisen terveydenhuollon äärialueilla ja maaseutualueilla, jossa ei ole riittäviä resursseja, merkitsee sitä, että kansalaisilla ei ole pääsyä terveydenhuollon piiriin, jonka he siis ansaitsevat. Kiitoksia kovasti ja nyt edustaja Tseh, minuutti. Peace. Terveys on perusihmisoikeus, mutta miten voimme varmistaa, että ihmiset voivat myöskin hyödyntää tätä oikeuttaan? On olemassa suuria tarpeita myöskin unionin rajojen sisäpuolella. Lääkärinä voin kertoa teille, että korkealaatuisen terveydenhuollon tarjoaminen ja saaminen kotimaassani Unkarissa on etuoikeus eikä mikään perusoikeus. Monesti kyse on ö, sosiaalisen tason vaikutuksesta siihen, mitä palveluita saa itselleen. Meidän täytyy varmistaa kaikin keinoin, että lääkäreiden ja hoitajien työtä arvostetaan. Korkealaatuinen terveydenhuoltopalvelu on sosiaalista suojelu parhaimmillaan, mutta meidän täytyy varmistaa kaikin keinoin, että koheesiopolitiikan kautta voidaan kansalaisten terveyttä vaalia paremmin. Meidän täytyy patistella valtioiden hallitusten johtajia varmistamaan, että kaikilla Ihan kaikilla on oikeus turvautua terveydenhuoltopalveluihin. Kiitoksia. Kiitoksia kollega. Ja nyt seuraavaksi edustaja Konechna. Minuutti, olkaa hyvä. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Někteří z vás ještě Kiitos. Hyvät kollegat, jotkut ehkä muistavat, että 2017 minä olin edistämässä kampanjaa, jotta voitaisiin taata yleiskattava terveydenhuolto kaikille potilaille 2030 mennessä. Euroopan potilasfoorumin ehdottamana. Silloin me vetosimme EUn toimielimiin ja jäsenvaltioihin, että ne tunnustaisivat potilaiden oikeudet, olivatpa missä tahansa, missä tahansa jäsenvaltiossa. Heillä olisi oikeus korkealaatuiseen hoitoon. Me halusimme, että tehdään kestäviä ja pysyviä sijoituksia terveydenhuoltoon niin, että lääkkeitä, lääkevalmisteita ja palveluita voitaisiin tarjota kaikille. Niin ikään on tarpeen päästä eroon syrjinnästä potilaiden kesken, ettei heitä jätetä yhteiskunnan ulkopuolella. Sanoisin kuitenkin, että tämä, ne menivät kuuroille korville unionissa ja jäsenvaltiossa tietenkin on ihan hyvä, että me keskustelemme täällä ja miten eri maiden valtiojohtajat taputtelevat toisiaan selkään kaikista hyvästä työstä, mutta heidän pitäisi miettiä, miten potilaat voitaisiin paremmin huomioida. Kiitos kovasti kollega. Seuraavaksi edustaja Sokol, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kiitoksia, hyvä puhemies zdravstvenu zaštitu univerzalno ljudsko pravo. međutim činjenica je da se to univerzalno ljudsko pravo još uvijek u velikim dijelovima svijeta ne može realizirati. međutim ono što bih svakako istaknuo a to je rečeno i u nekim od prijašnjih rasprava da velike razlike i problemi s dostupnosti zdravstvene zaštite postoje i unutar. olemme saaneet nähdä aiemmissa keskusteluissa että meillä on paljon erilaisia eroja kun puhutaan terveydenhuollon saannista Esimerkiksi Länsi-Euroopassa maaseutualueilla terveydenhuoltopalvelut ovat huomattavasti huonommin saatavilla, puhumattakaan Itä- ja Keski-Euroopasta tai saarista ja muista äärialueista. Valitettavasti Euroopan unioni on tiedostamattaan ollut mukana lisäämässä näitä ongelmia oman säästöpolitiikkansa aikana talouskriisin myötä. Olen ilahtunut siitä, että tämä politiikka on muuttunut, että EPP on asettanut terveydenhuollon saamisen yhdeksi suureksi prioriteetikseen. Ja minusta meidän kaikkien tulisi varmistautua siitä, että nämä ongelmat ratkaistaan mahdollisimman nopeasti. EUlla on niin paljon eri välineitä, joita se voi käyttää tämän ongelman ratkaisemiseksi, esimerkiksi kohesiopolitiikka, joka pohjautuu solidaarisuusperiaatteeseen – mikä merkitsee sitä, että sillä tulisi auttaa niitä alueita, jotka ovat jääneet jälkeen, jotta saisivat kiinni paremmin menestyneet alueet. Näin ollen meidän tulisi asettaa terveydenhuolto prioriteettiluettelomme huipulle ja meidän tulisi tällä tavalla olla mukana edesauttamassa tilanteen parannemista. Kiitos sitten edustaja Ciodaru. Minuutti, olkaa hyvä. La precedente voi încerca să fiu scurt, dar atunci când vorbesc Paljon kiitoksia. Yritän puhua lyhyesti. Olen lääkäri ja olen toiminut myöskin ensiapuosastolla. Ja kokemuksesta voin sanoa, että työtä ei ole aina helppoa, helppo tehdä. Kyse on tietenkin perusoikeudesta, mutta meidän täytyy myöskin huomioida valistuskoulutasolla, eli mitä voitaisiin tehdä terveyden elintapojen edistämiseksi. Ehkäpä meidän pitäisi komission ja Eurooppa-neuvoston kanssa kehittää ikään kuin yhtenäisen mallin kehittämisestä, mitä tulee naisille tarjottavien terveydenhuoltopalveluiden kehittämiseen, niin esimerkiksi ilmaiset seulonta palvelut olisivat tarpeen. Me puhumme tärkeästä asiasta terveydestä, mutta täällä ei ole juurikaan ketään enää paikalla. Kiitoksia. Seuraavaksi Majoriino minuutti, kiitos. Grazie, kiitos puhemies. YK viime syyskuussa hyväksyi julkilausuman yleiskattavasta terveydenhuollosta. Siellä on merkittäviä, hyvin juhlavia sitoumuksia, mutta mitä konkreettista ei ole sen perään saatu. Terveyttä kaikille on oikeus, joka on kiistaton, mutta tiedämme, että ei se näin välttämättä toimi. Se, että saadaan aika todellinen yleiskattava terveydenhuolto, se tarkoittaa, että kaikille taataan pääsy peruspalveluihin, jotka ovat laadukkaita, niin niitä on lääkkeitä käytössä, lääkevalmisteita, jotka ovat tehokkaita, niin että voidaan tarjota lääkäreitä tai sosiaalityöntekijöitä. Se edellyttää, että kukaan jäisi jälkeen. Ja totta kai tässä tarvitaan radikaaleja investointeja joiltakin osin ja kuitenkin investointeja, jotka ovat merkittäviä kooltaan. Ei ole kyse kustannuksesta, vaan investoinnista. Tämä nyt kuulostaa banaalilta, mutta tämän periaatteen pitäisi olla mielessämme aina, kun me teemme päätöksiä ja valintoja niin, että voidaan tarjota fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia miehille ja naisille. Grazie. Kiitos, edustaja Majorina. Teillä oli sininen kortti Sokkoolilta. Hyväksyttekö? Prego, onorevole Sokko. Edustaja Sokkool, olkaa hyvä. Hvala lijepa. Pa kolega, spomenuli ste više stvari koje smatrate da bi se tre. Hyvä kollega, mainitsitte usean asian, jotka teidän mielestänne pitäisi tehdä tämän ongelman ratkaisemiseksi. Haluaisin tietää seuraavaa. Jäsenvaltiot vastaavat Euroopan unionista primääriterveydenhoidosta, mutta Euroopan unionin pitäisi olla tarkemmassa roolissa. Oletko sitä mieltä, että Euroopan unionilla pitäisi olla suurempi rooli terveyskysymyksissä ja että sen tulisi allokoida varoja terveydenhuoltopolitiikan vaikuttamiseen jäsenvaltioissa? Voiko Euroopan unioni yhdessä olla parantamassa terveydenhoitoa? Olkaa hyvä kollega. Molto della domanda. Olen vakuuttunut, että toki Euroopan unionin pitäisi investoida voimavaroja ja pitäisi olla johdonmukainen myös itsensä kanssa. Sosiaalinen pilari jo määrää periaatteita ja merkittäviä valintoja, ettei tätä huomioida näinä aikoina, kun pitäisi kantaa huolta kaikkien haavoittuvimmista pitäisi huomioida se myös tiukkuuspolitiikan näkökulmasta. Meidän pitäisi nyt täydentävä politiikkaa tarjota Euroopan unionissa ja minä uskon, että parlamentin pitäisi keskustella päättäväisesti tähän suuntaan. Grazie, onorevole Majorino. Kiitos, Majorino. Ja seuraavaksi edustaja González Casares, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitos, puhemies. YK päätös on merkittävä askel eteenpäin 1986 espanjalainen demokratia-alue Katalonia käynnisti tämän yleiskattavan terveydenhuollon ja näin on se saatu aikaan meidän maassamme. 25 vuotta sitten kansanpuolue sen halusi peruuttaa muhertain tärkeimmän perusperiaatteen oikeudenmukaisen terveydessä niin tar- tarkoittaa, että moni jää ilman tätä terveydenhuoltoa Tämä aiheuttaa ongelmia sairauksissa. Moni nuori kärsii siitä myös, kun he eivät ilman sairaanhoitoa. Ja sosialistihallitus Pedro Sanchez palautti tämän yleiskattavan järjestelmän. Ja siksi Espanjassa tämä on hyvä osoitus siitä, eivät julkilausumat riitä. Meidän täytyy olla valppaina, kantaa huolta oikeuksistamme, ettei se pelkkään aikomukseksi, kun ruvetaan leikkauksia tekemään myös Euroopassa. Terveyden suojeleminen ei tunnusta rajoja tai sukupuolta tai rotua. Me tarvitsemme merkittäviä investointeja niin, että voidaan nämä toiveet toteuttaa. Grazie, onorevole Gonzales. Kiitos. Teille esitetään sinistä korttia Montserratilta. Hyväksyttekö? Por favor. España nunca. Espanja ei ole koskaan luopunut yleiskattavasta ilmaisesta saa terveydenhuollosta koskien kaikkia Espanja, Te valehtelitte. Eh, yo le tengo que a la Haluaisin todeta, että hän oli minun maassani terveysministerikin ja hyväksyi asetuksen, joka vei tämän yleiskattavuuden. Kaikki espanjalaiset tietävät, että pitää paikkaansa. Eli ministeri yritti syrjintää niitä, jotka eivät olleet espanjalaisia, tai niitä nuoria, jotka olivat yli kolme kuukautta maassa ja olivat ilman tätä oikeutta. Muutamat nuoret, jotka tulivat meidän maahan, eivät tulla sitten, kun kansanpuolue vei tämän terveydenhuollon oikeuden. Minä tiedän, että te välttämättä sitä hyväksyneet, mutta olette kyllä osa vastuussa. Ja siksi Madridin kunta pyrkii nyt samaa tekemään tässä terveyspolitiikassa ja se on nyt siirretty alueelle. Kiitoksia. Näin päättyy keskustelu varsinaisesta puhujusta ja nyt keskusteleva puhujaluettelo. Täällä on vain yksi pyyntö. Wardilta, olkaa hyvä. You have the floor. Uh, thank you, President. Herra puhemies, kiitoksia. Olen ylpeä voidessani edustaa sellaista poliittista puoluetta, joka on kehittänyt terveydenhuoltojärjestelmää. Työväenpuolue tarjosi kaikille terveydenhuoltopalveluita ja ilmaista sellaista. Näin teimme heti toisen maailmansodan jälkeen. Meidän puolueemme tarjosi todellista yleiskattavaa terveydenhuoltojärjestelmää ilmaisuuden pohjalta, joten kansanterveys menee taloudellisen asian edelle. Tämä on perusihmisoikeus, mutta valitettavasti kaikilla ei ole tällaista torvaverkkoa takanaan. Mutta on hienoa, että 57 miljoonaa naista on päässyt hyötymään EUn toimista ehkäisyvälineiden käytettävyyden lisäämiseksi ja yli 600 miljoonaa vuodepaikkaa on tarjottu malaria sairastuneille. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, että kaikki pääsevät mm, hyödyntämään terveydenhuoltojärjestelmää ja että kukaan ei jää tämän verkon ulkopuolelle. Kiitoksia kovasti. Ja näin päättyy keskustelu ja vielä puheenvuoron saa komission puolesta komission jäsen Mimitsa. Olkaa hyvä arvoisa puhemies hyvä ministeri arvoisat jäsenet kiitoksia näin vilkkaasta erittäin hyödyllisestä keskustelusta. käsittääkseni aivan selväksi on käynyt se että me kaikki ymmärrämme yleiskattavuuden laadun ja tasaveroisuuden saannin periaatteet terveydenhuollossa jotka ovat erittäin tärkeitä yleiskattavassa terveydenhuollossa että kaikki terveydenhuoltojärjestelmät Euroopan unionissa ovat rakentuneet tälle. EU-julistuksen hyväksyntä on tärkeä saavutus, koska sen avulla viedään eteenpäin tärkeitä uusia arvoja. Mutta meidän täytyy varmistautua siitä, että ne tärkeät sitoumukset, joita EU-jäsenvaltiot ovat tehneet, nyt sitten muuttuvat konkreettisiksi toimenpiteiksi kautta maailman. Tässä mielessä me kannatamme sitä, että tämä julistus, YK-julistus sisältää mekanismin, jonka avulla voidaan arvioida Edistystä on saatu aikaiseksi vuosina 2020-2022. nämä tulokset edesauttavat meidän lähestymistapaamme, kun sitten pidämme uuden huipputason kokouksen vuonna 2023, jossa tarkastellaan näiden sitoumusten täytäntöönpanoa. Euroopan unioni haluaa jatkaa kaikkien maiden tukemista, jotka haluavat edittää kohti yleiskattavaa terveydenhuoltoa, mukaan lukien ulkoisen EU-politiikan mukanaolo, kansainväliset kumppanuudet sekä maiden tasolla, alueellisella että globaalilla tasolla. Kiitoksia. Kiitos tuhannesti komission jäsen ja sitten neuvoston puolesta ministeri Tuppurainen joka päättää tämän pitkän maratonin, joka on, on pannut koetukselle sietokykymme. Olkaa hyvä, ministeri, olkaa hyvä. Grazie, presidente, grazie mille. Kiitoksia kovasti parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Aivan päätteeksi haluaisin kiittää hyödyllisestä keskustelusta ja taata teille, että puheenjohtajavaltio Suomi ei säästä voimiaan edistäessään yleiskattavaa terveydenhuoltoa kaikille – ihmisille, se pitäisi taata kaikkien haavoittuvimmille silloin, kun he tarvitsevat sitä. Tämä noudattaa myös niin kutsuttua hyvinvoinnin taloutta lähestymistapana, jonka Suomi puheenjohtajavaltiona on ottanut käyttöön. Meidän mielestämme yleiskattava terveydenhuolto on kestävä sijoitus. Varsinkin pitäisi kiinnittää huomiota, kuten tehdäänkin, naisten ja tyttöjen oikeuksiin mukaan lisääntymis- ja seksuaalioikeudet jäsenvaltiot ja EU antavat tukea monen keskiselle toiminnalle YKssa. Yhdessä parlamentin kanssa me edistämme ja suojelemme noita oikeuksia myös kun käydään läpi asiaa väestökokouksessa ja Pekingin foorumissa 2020. Kiitoksia vielä kovasti huomiostanne ja nyt ei ole aikaa sanoa hyviä öitä ja nukkukaa hyvin. Uni tekee hyvää terveydelle. Non potrei essere più che d'accordo. No siitä voi olla vain samaa mieltä. Kiitoksia kovasti, ministeri. Kiitos. Keskustelu päättyy. Seuraavaksi tapaamme huomenna 24. lokakuuta kello 9 alkaen aina 16 asti ja pöytäkirjat voidaan julkaista myöhemmin. Hyvää yötä kaikille.